tosiaan Kyseessä on herra Kappaatton mietintö Yleisen oikeus tutustua Euroopan parlamentin neuvoston ja komission asiakirjoihin. Herra Kappaatto, neljä minuuttia, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Euro- Kiitoksia puhemies. Kyseessä on mietintö, joka käsittelee Euroopan unionin asiakirjojen saatavuutta ja julkisuutta. Se tarjoaa mahdollisuuden myös esittää joitakin ehdotuksia. Meillä on nyt vähän aikaa käytettävissä. Haluaisin todellisin kolme tärkeää asiaa. Ensinnäkin neuvosto. Euroopan hallitusten on kokoonnuttava eh, lainsäädäntövaltaa käyttävänä elimenä, joka julkaisee työnsä, niin kuin kaikki lainsäätävät elimet Euroopan unionissa – EPP on tehnyt tarkistusehdotuksia, kohta kohdalta äänestysehdotuksia joistakin kohdista. Toivon, että sitä ei hyödynnetä tärkeiden kohtien poistamiseksi. Esimerkiksi kohdassa kolme mietinnössä pyydetään eh, panemaan täytäntöön eh, turko asian tuomion eh, seuraukset hän voitti tapa, tapauksen, jossa oli kyseessä oikeudellisten yksikön lausuntojen julkistaminen. Ja kansallisten valtuuskuntien äänestyskäyttäytyminen neuvostossa. Meillä on oikeus tietää, mitä siellä tapahtuu. Toivon, että kohtaan kolme ei tule ääniä. Myös kohta yhdeksän on tärkeä siinä. Kysytään, mitä Koreperissä tapahtuu se on pysyvien edustajien komitea. Se tuottaa kokousasiakirjoja, joita ei julkaista. Kyseessä on myös kansainvälisen politiikan asiakirjat, joita pidetään diplomaattisina ja siksi niitä ei julkaista. Nämä ovat tärkeitä asioita. Sitten Euroopan parlamentista. Meidän pitäisi aivan ensimmäisenä olla julkaisemassa tietoja. Tarvitsisimme rekisterin, josta näkisi, näkyisi koko parlamentin toiminta, läsnäolot, poissaolot, äänestyskäyttäytyminen ja tietenkin myös tulot, joita jäsenet saavat edelleen tähänkin seuraavan asiaan. Kohdassa viisi on tehty kohta kohdalta äänestyspyyntö. Jos ajatellaan, että meillä on näitä luottamuksellisia tietoja, sanon tämä kollega Sedersköldille, niin jos todella saamme näitä luottamuksellisia tietoja, voimme olla alttiimpia aggressiivisille hyökkäyksille. Mehän tiedämme, että jotkut kuvaavat toisia jäseniä ja ryhtyvät ikään kuin vakoilemaan. Tavoitteena ei ole estää tätä, vaan julkistaa työntekomme täysin ja välttää tilanne, että joidenkin pitäisi kurkia vain avaimen reijistä, vaan että internetin kautta säättäisiin tieto kaikista Euroopan parlamentin asiakirjoista ja toiminnasta. Edelleen kohta seitsemän. Tähän on esitetty EPPn taholta kohta kohdalta äänestyspyyntö, kun pyydämme että käytettäisiin avointa lähdekoodia, todellista monikielisyyttä ja tekniikoita, joiden avulla myös vammaiset henkilöt saavat tiedot ja asiakirjat käyttöönsä. Toivon todella, että parlamentissa ei olisi mitään erimielisyyksiä sen suhteen, että tietoja annettaisiin monikielisesti, avoimesti ja sellaisten tekniikoiden avulla, että myös vammaiset henkilöt saavat tiedä. Tämä on aivan keskeistä Euroopan kansalaisille komission jäsenen kanssa. Tiedämme, että komissio on ehdottanut sääntöjen uudistamista. Ja tästä on Cashmanin mietintö. Tämä päätöslauselma on ensimmäinen mahdollisuus ottaa esille tälle parlamentille tärkeitä kohtia. Toivon, että niitä ei heitetä hukkaan vesittämällä asiakirjan aivan keskeisimpiä kohtia. Kiitoksia edustaja Kappaatto. Seuraavaksi komission nimissä edustaja eh, Rova Wallström. Kiitoksia puhemies, arvoisat jäsenet. Kiitoksia hyvin kirjoitetusta mielenkiintoisesta mietinnöstä. Kiitokset esittelijälle. Kyseessä on tärkeä aihe, erityisesti nyt kun 1049 asetusta uusitaan, tarkistetaan. Jos Lissabonin sopimus astuu voimaan, niin nämä tärkeät kysymykset nousevat jälleen esille. Kyse on asetuksen 1049 täytäntöönpanosta. Haluaisin muistuttaa niistä myönteisistä tekijöistä, jotka liittyvät sen täytäntöönpanoon. Niin kuin parlamentin mietinnössä tunnustetaankin, Toimielimet ovat julkaiset lisäasiakirjoja ja kieltäytymisiä on, on rekisteröity yhä vähemmän. Jatkossakin haluamme lisätä avoimuutta, seurattavuutta. Luonnollisesti jotkut suositukset, jotka ovat tässä mietinnössä, menevät pidemmälle kuin asetus 1049 määrää ja jotkut eivät suoraan liity komission toimintaan, niin kuin äsken kuulimme. Osa liittyy avoimuuteen ja tiedotukseen kansalaisten suuntaan. Arvostan tätä kovasti, koska se heijastelee yleisemmin avoimuutta viestintää. Haluaisin lyhyesti käydä lävitse nämä suositukset ja ne periaatteet, jotka ovat niiden takana. Turkon tapaus. Voin vakuuttaa teille, sen, että komissio ottaa tämän tuomion täysin huomioon. Tarkoitus on lisätä avoimuutta silloin, kun neuvosto säätää lakia siinä lainsäätävässä ominaisuudessa. Tämä koskee myös muita toimielimiä. Komissio haluaa varmistaa, että jokaista pyyntöä arvioidaan tapauskohtaisesti huolellisesti tuomioistuimen tuomion valossa. On mahdollista määritellä yhteisiä sääntöjä ja hallintomenettelyitä. Monet menettelyt ovat erityisluonteisia ja jokaisessa toimielimessä on omat menettelynsä. Tämä tarkoittaa sitä, että vaaditaan vielä lisää aikaa tutkiaksemme, miten tämä sitten saadaan toteutetuksi. Meillä on nyt nämä kolme 354 asetus ja 1049 asetus, joiden sulauttamista pohditaan. Artikla 255 ja asetus eivät koske kaikkia toimielimiä yhtä lailla. Eli jos siis Lissabonin sopimus astuu voimaan, niin tilanne muuttuu. Silloin asiakirjojen julkisuus koskee kaikkia virastoja ja toimielimiä. Tässä ei ole kyse pelkästään siitä, että, että nämä säännöt sulautettaisiin yhteen, koska, koska niiden ala on hieman erilainen. Haluaisin varmistaa teille, että otamme huomioon näistä julkisista rekistereistä hyvin vakavasti. Niin kuin tiedätte, meillähän on asiakirjarekisteri, joka on ollut käytössä jo kesäkuusta 2002 saakka. Sen jälkeen komission on ottanut käyttöön myös komitologiarekisterin ja myös asiantuntijaryhmärekisterin. Jatkuvasti teemme parhaamme, jotta voimme muuttaa myös sisäisiä IT-järjestelmiämme. Valitettavasti uudistukset eivät toteudu aivan hetkessä, vaan ne vaativat työtä. Aina olemme ottaneet huomioon myös sen, minkälaista kattavuutta vaaditaan tällaisissa julkisissa rekistereissä ja tiedätte, kuinka sitoutunut itse olen näihin hankkeisiin. Tunnustamme sen, että, että kattavuutta on edelleenkin parannettava. Jatkuvasti haluamme kehittää julkisia rekisterejä avoimuuden ja seurattavuuden nimissä. Päätöslauselmassa korostatte yhteisen portaalin ja tämän julkisen rekisterin merkitystä. Komissio ymmärtää sen, että portaalin tarkoituksena olisi helpottaa kansalaisten pääsyä äh, asiakirjoihin. Täytyy tutkia kaikkia käytännön seuraamuksia, joita tällä olisi, esimerkiksi asiakirjojen referenssit, viitenumerot, äh, tunnistaminen ja niin edelleen. Haluaisimme toki sellaisen portaalin, joka kattaisi kaikki eh, julkiset asiakirjat eri toimielimissä. Me tutkimme tätä mahdollisuutta. Oikeastaan me palata siihen, mitä vastasin jo lokakuussa. kymmenen saamme uuden järjestelmän myös tukemaan tätä. Ymmärrän, mihin pyritte ehdotuksellanne, mutta muistutan kuitenkin, että toimielinten välillä meillä on olemassa jo toimivat järjestelyt, jota säädellään puitesopimuksen liitteellä. Pitää muistaa myös se, että tiedon jakaminen toimielinten välillä ei liity asiakirjojen julkisuuteen ja suuren yleisöön, vaan kysymystä on käsiteltävä erillisenä kysymyksenä niin kuin tälläkin hetkellä. Tämä mietintö ja keskustelu on merkittävä panos myös silloin, kun keskustelemme asiasta hieman laajemmissa puitteissa. Parlamentti on ponnistellut avoimuuden ja seurattavuuden pitämiseksi korkealla EUn asialistalla. Asiasta keskustellaan lähitulevaisuudessakin muun muassa Libe-valiokunnan yhteiskokouksessa Tsekin parlamentin kanssa. Minulla on ilo olla siellä mukana. Ja sitten muutaman viikon kuluttua käsittelemme hyvin tärkeää kysymystä 1049 eh, asetuksen tarkistusta. Työ ei kuitenkaan pääty tähän. Meidän on oltava avoimia avoimuuden suhteen ja on tutkittava, miten voimme toimia aloitteellisesti eh, myös näiden puitteiden ulkopuolella on myös painotettava käyttäjäystävällisyyttä ja nopeampaa asiakirjojen julkistamista. Nämäkin ovat muutamia esimerkkejä. Itse viime vuonna loin rekisterin omasta kirjeenvaihdosta, niin se on käytössä netissä ja varmaankin teillä on samantapaisia esimerkkejä ja ehdotuksia siitä, mitä voisimme toteuttaa, jos vain halua löytyy. Kiitos. Wallström a los grupos políticos. Kiitoksia Rava Wallström. Sitten poliittiset ryhmät, EPPDE, e ryhmän nimissä kaksi minuuttia, edustaja Herrero. Kiitoksia puhemies, kiitoksia herra Kapato. Mietinnössäni on paljon hyvää tahtoa, josta osoituksena on se, ettei siihen tehty yhtään tarkistusta kansalaisvapauksien valiokunnassa. Itse teitte 18 tarkistusta omaan mietintöönne. Ja nämä tuovat lisää radikaalisuutta mietintöön ja se aiheuttaa minulle jotakin vaikeuksia. Käsittelen nyt näitä tarkistuksia, joita ovat, olette itse tehneet mietintöön ja joita alussa kaikki ryhmät tu, tukivat. Täällä on joitakin aivan mahdottomia asioita, esimerkiksi ennen kuin Lissabonin sopimus astuu voimaan, on aivan mahdotonta yhdenmukaista eri äh, komiteoiden äh, kantoja, niin kuin Wallström sanoi, pyydetty myös, että vuonna 2009 äh, julistettaisiin läpinäkyvyyden vuodeksi, mutta sehän on jo liian myöhäistä. Tämähän on mahdotonta edelleen sitten pyydettä läpinäkyvyyttä poliittisten ryhmien kokouksiin, mutta eihän tämä käy päinsä tarvitaan luottamuksellisuutta ja minun on voitava äh, puhua niissä rauhassa julkisissa elimissä tarvitaan julkisuutta, mutta ei poliittisten ryhmien kokouksissa. Kyllä siellä yksityisyyden suoja on taattava, joten en voisi seurata teitä tässä asiassa. On myös muita kommentteja, jotka eivät pidä paikkaansa. Sanoitte, että 90 prosenttia lainsäädännössä tehdään komitologian kautta. Tämähän on aivan äh, liioittelua niihin liittyy implisiittisesti avoimuussääntöjä. Nyt luomme vain lisää byrokratiaa ja lisää valvontaa. Sehän on täysin sen vastaista, mihin pyrimme. Avoimuus ja yksinkertaistaminen kulkevat käsi kädessä. Nyt aikani loppuu, mutta olette vielä esittäneet tarpeettomiakin asioita. Esimerkiksi ymmärrän, että on aika houkuttelevaa sanoa, että on tiedet että on tiedettävä kuka käy täysistunnoissa, kuka käy valiokuntien kokouksissa, jäsenistä. Kyllähän nämä tiettävät, tiedot ovat jo tiedossa, rakkapaantoon. Kyllä kansalaiset saavat nämä tiedot muutenkin. Kyllä minä ymmärrän, että se on, on jotenkin tyylikästä, kun puolustetaan avoimuutta, mutta Avoimuushan on se, että nähdään tilan sellaisena kuin se on ja jos pyritään toiseen suuntaan, niin emme myöskään edistä avoimuutta. Kiitoksia puheenmiehelle äh, puheajasta. Eipä kestää edustaja Herrero. Sitten PSR-ryhmä, kaksi minuuttia käsmän. Kiitokset puhemies ja kiitos Marko erittäin hyvästä mietinnästä. Ikävä kyllä joudun olemaan samaa mieltä muiden kanssa tässä parlamentissa, että mentiin vähän asian ulkopuolelle ja tiedän miksi, koska edellinen puhuja sanoi, että tämä on mahdotonta. Jos ei pyydetä mahdotonta, miten ikinä saadaan muutosta edes aikaan? Totta kai menit pidemmälle kuin tehtäväksi anto. Me emme voi saada kaikkia puolueryhmiä, parlamentin jäseniä antamaan verkkosivuillaan tietoa parlamentin toiminnasta ja siitä, mihin he menevät ja tekevät. Ja että näin ei ole, ei tarkoita sitä, etteikö se olisi hyvä. Asetus koskee kaikkien kolmen toimielimen tuottamien asiakirjojen saatavuutta silloin, kun on kyse niiden lainsäädäntötoiminnasta. Tähän pitää palata. On määriteltävä, mikä on lainsäädännöllistä toimintaa. On tarkasteltava sitä, miten asetus on tähän asti toiminut ja parannettava sitä. Niin minä haluan tehdä, kaikkien muiden kanssa yhdessä. Ja olenkin tyytyväinen siihen, että paikalla Ruotsin ministeri Cecilia Manström, joka alun perin tätä asiaa työsti. Me kaikki haluamme saada tämän saatavuuden etenemään. Miksi? Koska ymmärrämme, että monet ihmiset tietävät asioita tapahtuvan ennen kaikkea neuvostossa, kuten kuvasitte, niin että ministerit, kansalliset ministerit ovat päätöksenteossa mukana, mutta kuinka he keskustelevat ja miten he äänestävät jää salaiseksi. Ja kun me paljastamme tämän salaisuuden ja tuomme esille sen, kuinka jäsenvaltioiden ministerit itse asiassa äänestävät, ovat he vastuullisia kotona jäsenvaltiossa ja yhtäkkiä kansalaisilla onkin yhteys kaikkeen eurooppalaiseen. Joten Marko, ikävä kyllä menit vähän pidemmälle kuin mikä oli tehtäväksianto. Ja ennen kaikkea, jos et olisi ilmoittanut olevasi italialainen radikaali, en olisi ikinä sitä tästä mietinnöstä havainnut, mutta edellytät äh, poliittisten puolueiden raportoivan sisäisistä keskusteluistaan. Ei niin käy. Kuten edellinen puhuja sanoi, ennen kaikkea tuodaan esille jakautuneisuus eikä korosteta sitä, että ollaan täällä, koska uskotaan Eurooppaan, joka on tilintekovelvollinen kansalaisilleen. Siksi äänestyslistan laatiminen on hankalaa. Sydän on kanssasi, mutta minun on noudatettava järkeni ääntä. Kiitoksia, herra Cashman. Sitten ALDE-ryhmän kaksi puoli minuuttia, edustaja Alvaro. Sydämelliset kiitokset, herra puhemies. Tervetuloa, rouva varapuheenjohtaja. Huomenna kollega Marko Kapaton mietinnössä äänestämme tästä asiakirjojen saatavuudesta. Ja Michael Cashman on erittäin hyvä ja normaalisti hyvin tehokas kollega ja huomauttanut jo, että kyse on ennen kaikkea siitä, miten suuri yleisö saa ne asiakirjat, joista täällä päätetään, joista täällä keskustellaan, voi tietysti syyttää Markoa, kuten Cashman juuri teki siitä, että hän on mennyt pidemmälle kuin tarkoitus. Tietysti se on tulkinta, joka ei ole tässä aivan oikeutettu. Keskustelu siitä, voidaanko ryhmien keskusteluja välittää vai ei, on keskustelu, jota voidaan käydä. Eri asia on se, halutaanko tällainen keskustelu pitää ryhmän enemmistön päätöksellä salaisena, koska varmasti on olemassa sellaisia keskusteluja, jotka sellaisiksi halutaan. Tiedän sen omasta ryhmästäni. Jotkin asiat halutaan selvittää kotona likainen pyykki halutaan ehkä pestä kotona ennen kuin se viedään näkyville kadulle. Ja poliittisilla puolueilla on tietysti aina oma intressinsä julkisuuden suhteen silloin, kun siitä on niille hyötyä. Muutoin kai puoluekokouksia ei välitettäisi niinkin laajamittaisesti. Mielenkiintoista kyllä, kukaan ei valita siitä, jos jonkin puolueen puoluekokous välitettäisiin täysimääräisesti, vaikka sielläkin voi syntyä kiivasta keskustelua. Olen sitä mieltä, että Marko on tehnyt tehnyt hyvää työtä. Olkoonkin, että ehkä vielä on parannuksen tarvetta joissakin kohdin tämä työ on niin hyvä, että tämän hyväksymistäkin pitäisi jopa pohtia. Mutta verrattuna kahteen muuhun toimielimeen parlamenttia voidaan edelleenkin pitää edelläkävijänä avoimuuden suhteen ja siksi laittaisinkin painopisteen juuri tähän asiakirjojen saatavuusmahdollisuuksiin ja kokousten avoimuuteen ja Euroopan parlamentin jäsenten toiminnan seurattavuuteen. Niissä me olemme avoimempia kuin yksikään kansallinen parlamentti. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö parantamisen varaa oli, ja ennen kaikkea muissa toimielimissä neuvostossa, joka ei valitettavasti ole edustuttuna. Michael juuri toi sen esille. On tiedettävä, kuka teki minkä päätöksen, koska ja miten, jotta voidaan luoda poliittista vastuullisuutta. Vielä tärkeämpää on kuitenkin se, että asiakirjoille annetaan saatavuus, kun niistä päätetään esimerkiksi komitologiamenettelyn puitteissa. Erityinen päätös oli esimerkiksi nesteiden kuljettaminen lentokoneissa käsimatkatavaroissa. Koko asiakirja ei ollut ollut julkisuuden saatavissa. Ja tämä koko seikka vältettiin, jotta kansalaiset voisivat luoda suorat syy- ja vastuullisuussuhteet ja mahdollisesti äänestää vaaleissa toisin. Kiitokset tästä lisäajasta. Onnea ja menestystä Marko. Minä tuen tätä äänestyksessä huomenna ja uskon, että saamme tämän hyvään päätöksen. Kiitoksia. Seuraavaksi UEN-ryhmän nimissä yksi minuutti edustaja Czarnecki. Panie przewodniczący parlamentu, pani wiceprzewodnicząca. Puhemies. Komission varapuheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Meidän on oltava huolestuneempia ihmisistä tuolla ulkopuolella, eikä niinkään eurokraateista – tässä mielessä meidän on lisättävä avoimuutta, seurattavuutta ja myös toimielinten uskottavuutta. Yksi ongelmista on se, että me emme kuuntele, emme pyydä ihmisiltä heidän näkökulmiaan. He eivät saa ääntään kuuluvin siinä mielessä, että tietäisimme, mikä heitä painaa. nyt sisäisiä ryhmän työskentelykokouksia ei julkisteta, ne eivät ole julkisia, mutta tieto kuitenkin täytyy julkistaa niin, että ihmiset ulkopuolella tietäisivät, mistä heidän toivomansa tiedot löytyvät toimielimet ovat vielä liian kaukaisia, ne ovat liian kaukana ihmisestä. Tämä olisi yksi keino tuoda lähemmäksi ihmisiä. Kiitoksia edustaja Czarnecki. Seuraavaksi Euroopan yhteinen vasemmiston konfederaation ryhmän pohjoismainen vihreä vasemmiston nimissä herra Svensson yksi minuutti. Kiitokset puhemies. Esittelijä Kappaton mietintö osoittaa, että yleisön oikeudessa saada EU-asiakirjoja on suuria puutteita. Tuen esittelijän ehdotusta saada aikaan parannuksia ja tuen myös niitä tarkistuksia, joita esittelijä on tehnyt. Lähden myös siitä, että parlamentti äänestää todellisen avoimuusperiaatteen puolesta, kun äänestämme avoimuusasetuksesta Cashmanin mietinnöstä. Vuosikertomuksesta haluaisin erityisesti nostaa esille sen, ettei mitenkään voida hyväksyä siirretyn toimivallan mallia. Sehän kattaa 90 prosenttia juridisesti sitovista asiakirjoista, joita EUn toimielimet vuosittain hyväksyvät. Niiden kohdalla avoimuutta ei ole taattu ja yhtä lailla jäsenten osallistuminen parlamentin työhön ja jäsenten kaikki taloudelliset sidonnaisuudet parlamentissa on saatava täysin julkisiksi. Minä tuen tätä ehdotusta yhteisestä rekisteristä. Lopuksi vielä, suurempi avoimuus ei ole mitään populistista vaatimusta, vaan se on demokratian vaatimus. E, Kiitoksia sitten e, itsenäisyysdemokratia. E, ryhmän nimissä Lundgren, kaksi minuuttia. Herra puhemies, avoimuus on kunniakäsite demokratiassa. Demokraattisissa maissa kansalaiset valitsevat edustajansa ja korvaavat virkamiehet, jotka tekevät päätöksiä. Olisi absurdia, jos nämä valitut edustajat ja virkamiehet saisivat oikeuden pidättää tietoja tehtäväksi antajilta. Näin tapahtuu kahdesta eri syystä. Ensimmäinen niistä liittyy esidemokraattiseen yhteiskuntaan, jossa oli ei-valitut vallitsijat, hallitsijat. Silloin toimittiin hallitsijan tahdon mukaan. Ja toinen seikka on se, että katsotaan valtion turvallisuuden menemään eh, pidemmälle eh, ja se voi vaatia avoimuudesta poikkeamista. Tämä ensimmäinen seikkahan on nykyisin täysin epärelevantti. Ei voida noin vain pidättää tietoja kansalaisilta, mutta tuo jälkimmäinen väite on edelleenkin täysin vakaa tämä hyvin oikeutettu poikkeusvaatimus on kuitenkin sellainen, jota hyvin usein viranomaisten puolelta käytetään asioiden salaamiseksi. EUlla ei ole mikään ylpeä avoimuus historia. Alun perin oikeastaan kaikki oli salaista, jopa komission sisäinen puhelinluettelo. EU lähti liikkeelle hyvin suljettuna maailmana ja on sitä edelleenkin, mutta tärkeitä askelia on otettu vuoden 1993 käyttäytymissäännöt tai toimintatapasäännöt, tämä asetus 2001 ja ylpeänä voin todeta, että oma maani Ruotsi on sellainen, jolla on lainsäädännön avoimuudessa kaikkein pisin historia. Niinpä Ruotsin valtio oli mukana turkko päätöksessä ja sai tuomioistuimen puolella vaikuttaa viime kesänä näin päästiin tuosta suljetusta maailmasta, mutta tie on vielä pitkä, jotta demokraattinen avoimuus saadaan etabloitua EU-hun. On vielä paljon vastustusta. Kollega Kappaatton mietinnön on siksi saatava parlamentin täysi tuki. Se on yksi askel pitkällä marssillamme. Kiitoksia. Romagnoli per un Kiitoksia sitten Romagnoli yksi minuutti. Aivan lyhyesti olen yhtä mieltä suuresta osasta työstä, jota Kappaat on tehnyt. Ei muuten voisikaan olla, koska olin varmaan ainoa italialainen jäsen, joka on pyrkinyt julkistamaan omat läsnäolonsa ja kysymyksensä Italian valtuuskunnassa tässä parlamentissa – Olisin ollut tyytyväisempi, mikäli italialainen lehdistö sen sijaan, että osoittaisi aina sormella näitä kustannuksia, olisi ottanut huomioon nämä tiedot, jotka koskevat italialaisen jäsenen tässä parlamentissa harjoittama toimintaa. Se on tietenkin toinen juttu, miten työ on tehty. Kukin pyrkii tekemään työnsä parhaan mukaan. Haluaisin onnitella Markoa tästä aloitteesta. Ja olen hänen ehdotuksestaan yhtä mieltä. Kiitoksia sitten Marin Esku, kaksi minuuttia. Mulțumesc, domnule uh, uniunea europeană este fondată pe principiul transparenței. puhemies euroopan unioni perustuu periaatteelle. meillä on perussopimus ensimmäinen ja kuudes artikla ja perusoikeuskirja jossa tämä määritellään. euroopan unioni on halunnut toimia avoimesti ja parlamentti ei ole ainut toimija, joka haluaa, että suuri yleisö saa tiedon lainsäädäntötoimista ja päätöksistä. Asiakirjojen saantitilanne tällä hetkellä on aika hyvä, mutta meillä on lainsäädäntöä vuodelta 2001, jota on päivitettävä. Tästä syystä olemme pyytäneet ehdotuksia tällä alalla, jotta meillä olisi sitten käytössämme suurta yleisöä varten yhä enemmän julkisia asiakirjoja. Päätöksenteon aikana syntyi eriäviä näkemyksiä ja meidän täytyy päästä yhteiseen kompromissiin. Kansalaisten tilannetta täytyy totta kai parantaa niin, että nämä päätökset vaikuttavat myönteisesti heidän tulevaisuutensa. Seuraavaksi edustaja Mikko, yksi minuutti. Hyvät kollegat, demokratia perustuu avoimuudelle. Erittäin tärkeää se on juuri ennen Euroopan parlamentin kesäkuisia vaaleja verkkosivujen avulla voitaisiin lisätä aktiivisuutta Euroopan parlamentin vaaleihin osallistumisessa. Tiedämme, että kun tiedotamme Euroopan parlamentin toiminnasta selkeällä kielellä, saamme nuoret ja vanhat meistä kiinnostumaan. E-parlamentti onkin siis erittäin tervetullut aloite. Hakukriteerien lisäksi pitäisi tarjota kansalaisille helppo kokonaiskuva edustajien työstä. Täysistunnon lisäksi ihmisten pitäisi voida seurata valiokunnissa ja valtuuskunnissa tehtävää työtä kansalaisten pitäisi voida saada kokonaiskuva meidän toiminnastamme. Yhtä lailla kannatan toimielinten yhteisen tieto- ja asiakirjarekisterin luomisajatusta. On oleellista, että kansalainen voi seurata jotakin häntä kiinnostavaa menettelyä ja saa kaikki sitä koskevat asiakirjat yhdestä kohdasta. Yhteinen portaali, yhteinen portaali kestää ehkä ennen kuin se on luotu, mutta siihen on liikuttava sitä kohti. Se on meidän tiemme nyt ja vastaisuudessa. Kiitoksia sitten Harkin yksi minuutti. Thank you, Mr. President. I wish to congratulate... Kiitos puhemies. Haluan onnitella kollega Kapattoa hänen mietinnöstä. On tärkeää, että keskustelemme aiheesta parlamentissa. Kun puhumme avoimuudesta ja seurattavuudesta, vastuullisuudesta, niin on aloitettava täältä kotoa, eli kaikista EUn toimielimistä. Olen pitkälti samaa mieltä, mutta on muutamia eriviä näkemyksiäkin, joita minulla on. Jos tarjotaan tietoa jäsenten aktiivisuudesta, niin tietojen on oltava kattavia. Muutoin käy niin, että, että tiedämme kyllä paljon sälää ja silpputietoa, mutta sillä ei ole mitään merkitystä. Kyseessä ei ole pelkästään osanotto täysistuntoihin ja valiokuntiin, vaan täytyy huomioida kaikki toiminnot. Muutoin laatu ei ole tärkeää ja merkitys jää näkymättä. Ja sitten kollega Romaniolille hän kommentoi, että hänen hyvää työtään mediassa ei huomioida. Se on vain siitä kiinni, tekeekö työnsä oikein. Avoimuutta on oltava silloin, kun me teemme työtämme lainsäädäntö, lainsäädäntötyön puitteissa. Täytyy tietää, miten ministerit äänestävät neuvostossa. Tämä on keskeistä muutoin. Silloin, kun jotain kotirintamalla menee pieleen, niin aina syytetään Brysseliä. Hans Peter Martin. Äh, Minun kokemukseni on varmaankin hyvin vastaava kuin miljoonilla eurooppalaisilla. Hyvä komission jäsen, 1999 minä tulin tähän parlamenttiin ja olin todella innokas. Enkä ollut valmis luovuttamaan. Sen jälkeen tein, mitä niin moni kansalainenkin halusin tietoa. Tietoa siitä, miten päätökset tehdään, mihin varat virtaavat, kuka sen saa. Ja yhä useammat äänestäjät totesivat, että me emme tunne tätä, kun lähdemme EUta selvittelemään. Niin minunkin oli. Ja valitettavasti kävi niin, että monien toimenpiteiden takana oli tietoinen vastuuttomuus, jota meillä on edelleenkin institutionaalisesti. Kaikkea tätä pyrittiin vain piilottelemaan. Voin ainoastaan kannustaa teitä pitämään asiasta kiinni, menemään paljon paljon pidemmälle kuin mitä Kapaaton mietintö nyt jo, antamaan nämä perustiedot edes käytettäväksi. Se olisi sentään jo jotain, näin minä sanon kymmenen vuoden kokemuksella. Ole Coelho per due minuti. Edustaja Coelho, kaksi minuuttia. Puhemies, hyvä puheenjohtaja Rova Wallström. Avoimuusperiaate on aivan keskeinen Euroopan unionissa. Se on demokraattisten toimielintemme voima ja näin kansalaiset voivat osallistua päätöksentekoon, kun asiakirjat ovat ju- julkisia ja kansalaisten saatavilla. Minä kannatan sitä, että instituutiot julkaisevat asiakirjansa ja toimintansa pois lukien keskeiset äh, äh, luottamukselliset asiakirjat eniten välistä yhteistyötä tarvitaan. Noin neuvosto on kritisoitu, koska se on rajoittanut äh, keskeisten asiakirjojensa saatavuutta Tähän liittyy tuomioistuimen päätös Turko-asiassa, lainsäädäntömenettelyn julkisuutta koskien päätös vuodelta 2001 ja Turkon päätökset puhuvat tästä esittelijää on tehnyt ehdotuksia, jotka menevät paljon perin, pidemmälle kuin oikeusperusta mahdollistaisi, kuten täällä sanottiin, esimerkiksi kansallisille jäsenille asetetut säännöt, niillä ei ole pitää pohjaa. Joissakin tapauksissa Marko Kapaatto kehdotuksia, jotka kyseenalaistavat EUn toiminnan. Kiritä. Kiitoksia sitten edustaja Kirita. Domnule președinte, aș dori să subliniez faptul că dacă inițial domnul Capato a avut o Haluaisin korostaa sitä, että jos herra Kapaton ehdotuksia useat kollegat ovat tukeneet, niin kuitenkaan sitten hänen lukuiset ehdotuksensa eivät alun perin saaneet kollegoiden tukea. Tämä työ sinällään on tärkeää, jotta voimme taata kansalaisten luottamuksen. Euroopan parlamentin kotisivulla on olemassa tiedot jäsenten toiminnasta. Olisi hyvä, että siellä olisi myös lisätiedot valiokunnista niin, että kansalaiset tietäisivät, mitä heidän äänestämänsä jäsenet tarjoavat panoksena tähän työhön. Muiden toimielinten pitäisi niin ikään julkaista omat keskustelunsa. Vaaditaan avoimuutta ennen kuin Lissabonin sopimus hyväksytään. Kiitoksia sitten tämä Cheska yksi minuutti. <clears throat> Panie przewodniczący. Kiitoksia, herra puhemies. Kansalaisilla on oikeus saada myös tietoa siitä, mitä valitut edustajat tekevät tärkeässä toimessansa. Kyse on ennen kaikkea Euroopan unionin toimielimistä ja myös neuvostosta, sillä neuvoston asiakirjat ovat vain hankalasti saatavilla. Internetin hakuohjelmien on oltava helpompi käyttöisiä niin, että asiasta kiinnostuneet voivat saada asiakirjat helpommin ja nopeammin, mutta kaikilla ei ole edes mahdollisuutta internetin käyttöön, olkoonkin, että se on tänä päivänä laajalle levinnyttä. Tärkeää on, että on olemassa julkisia kirjastoja, joihin voi tilata tiettyjä asiakirjoja myös sellaisille henkilöille, jotka eivät esimerkiksi voi lukea helposti. Ja tämä keskustelu, joka koskee poliittisten ryhmien kokousten lähettämistä, pitää ottaa ensin pohdittavaksi. Tack så mycket, herr talman. Kiitoksia, puhemies avoimuus on todella kokenut dramaattisen muutoksen Euroopan unionissa. Siitä voi olla komission jäsenen kanssa samaa mieltä sen jälkeen, kun olemme saaneet tämän 1049 ja kotisivut, mutta minä haluan myös korostaa sitä, että minusta komissio tai komission jäsen on viime vuosina tehnyt erittäin paljon, antanut ison panoksen tämän asian helpottamiseksi. Aluksi ei ole ollut kovinkaan helppoa tehdä yhteistyötä, mutta viime vuosina se on parantunut huomattavasti. Siitä pitää antaa kiitokset silloin, kun se on asianmukaista. Luonnollisestikaan ei voida toimia niin, että äh, lainsäädäntö ei olisi avointa. Siitä olemme ihan täysin samaa mieltä mm, herra Alvaron kanssa, mutta jos joka päivä olisi raportoitava virkamiehenä tai Euroopan parlamentin jäsenenä siitä, mitä on tehnyt, on se aika sopimatonta. Koko päivä menisi oikeastaan sen raportin laatimiseen, mitä oikein on tehnyt. Joten lopuksi ainoastaan haluan todeta, että me tuemme herra Capattoa niin kauan kuin on kyse oikeusvarmuuden parantumisesta, paremmasta lainsäädännöstä, joka ei ole tarpeettoman byrokraattista. Kiitos. Edustaja Rogalski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 Tämä tarkoittaa myös sitä, että lainsäädäntöluonnosten olisi oltava julkisia. Tällä hetkellä neuvostossa näin ei ole. On se vaikutelma, että niitä salaillaan, niitä pidetään poissa julkisuudesta. Me tarvitsemme yhden portaalin niin, että sen kautta pääsee eri toimielinten asiakirjoihin, yksittäisiin asiakirjoihin käsiksi. Tämä olisi paras tapa toimia. Näitä tietoja salataan suurelta yleisöltä. Thank you, Mr. Doyle. Kiitoksia puhemies. Panoin tarkoin merkille, mitä esittelijä totesi. Tässä on nyt kaksi eri luokkaa. Ensinnäkin tiedon saatavuus EU-lainsäädännön suhteen ja sitten ei-lainsäädännölliset asiakirjat ja niiden saatavuus. Tuen kyllä sitä, mikä on niin sanottua aktiivista avoimuutta, tiedottamisvapautta normina ja hyvin vähäisiä salaisia kokouksia ja niin sanottuja huoneasiakirjoja. Kyllä meidän pitäisi tietää, miten ministerit äänestävät niin, että heitä voidaan pitää vastuullisina, ettei aina vain syyteltäisi Brysseliä, kuten kansallisissa parlamenteissa tehdään. Pitäisi myös saada helposti parlamentin jäsenten läsnäolon rekisterit äänestyksistä ja kaikesta työstä. Kansalaiset ovat äänestäneet meidät työtä tekemään ja on aivan oikein, että olemme heille tilintekovelvollisia. Jos taas ehdotetaan, että kaikkien poliittisten puolueiden ryhmien kokouksiin pitäisi pitäisi olla avoimia suurelle yleisölle. Se ei käy. En millään lailla pelkää avoimuutta. Me teemme täällä kunniakasta työstä, työtä poliitikkoina ja meidän on puolustettava työmme arvoa. Kiitoksia. Onorevole Fatuzzo. Kiitoksia sitten edustaja Fatuzzo. Sono assolutamente certo. Olen aivan varma siitä, että edustaja Kapat on mietinnössä on huolellisesti vältetty viranomaisten oikeuksien loukkaaminen, kun viranomaiset pyrkivät suojaamaan yksityisyyttään ja mahdollisuutta pitää luottamuksellisena tietyt tilanteet, jotka sitä edellyttävät. Tämä on varmasti tärkeää hyväksyä mietintönä, mutta haluaisin kumata joidenkin huolenaiheet, kun he pelkäävät, että heidän, mm, luot, heidän yksityisyyttään ja toiminnanvapauttaan loukataan. Katsotaanpa, mitä tapahtuu, kun julkinen viranomainen haluaa tietää, mitä me kansalaiset teemme. Ei meillä voi olla mitään salaisuuksia. Joissakin valtioissa jopa kuunnellaan yksityisiä puheluja mm, avioparin välillä, vanhempien ja lasten välillä. Ei meidän pidä pelätä sitä, että kansalaiset tietäisivät täsmällisesti, miksi lakeja päätöksiä annetaan neuvostossa ja komissiossa – sen lisäksi, että he tietävät, mistä meidän lainsäädännölliset toimemme johtuvat. Kiitoksia sitten Sikirski, yksi minuutti. Kiitokset puhemies. Avoimuus on periaate, jonka pitäisi koskea Euroopan toimielinten toimintaa. Ainoastaan kun saavutamme riittävän avoimuuden, on meidän toimintamme ymmärrettävämpää kansalaisille ja myös lähempänä kansalaisia. Jos emme toimi hyvällä tavalla, johtaa se institutionaaliseen kriisiin ja kärsimme siitä kaikki. Minä olen vakuuttunut siitä, että meidän on toimittava lähempänä kansalaisia. Me tarvitsemme toimielin uudistuksia, sillä äh, tämä kaikki on johtanut siihen, että Ranskassa ja Alankomaissa hylättiin sopimus. Siitä on vedettävä johtopäätökset ja perustavanlaatuinen kysymys meille kaikille on se, äh, minkälainen on se Euroopan unioni, jonka yhteiskunta hyväksyy, jotta se voi ylipäätään asiasta päättää, on kansalaisten tiedettävä, miten me työskentelemme, miten me päätöksiä teemme. Meidän on annettava selkeät tiedot kaikista toimielimistä ulospäin. Euroopan parlamentti voi olla tässä edelläkävijänä. Unionihan on kansalaisia varten eikä toisinpäin. Parola komissario Kiitoksia. Tämä oli viimeinen puhuja. Seuraavaksi komission jäsen Wallström arvoisa Kiitoksia puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet, kiitoksia tästä keskustelusta. Olisi aika vaikea tehdä jotain yhteenvetoa, mutta kenties voisin toistaa muutamia puheenvuoroja. Missä tahansa demokratiassa avoimuus on ydinkysymyksiä. Täytyy katsoa asiaa kansalaisten näkökulmasta. Heillä on oikeus tietää, mitä tapahtuu. Heillä on oikeus saada asiakirjat, eh, seurata keskustelua ja tehdä sitten valistuneita valintoja. Tämä on kriittisen tärkeä vuosi, koska kesäkuun seitsemäs päivä kansalaiset menevät vaaliurnille. On äärimmäisen tärkeää, että heillä on siis tämä tiedonsaantioikeus. Meillä on edelleenkin historiallisten kulttuurierojen taakka kannettavanamme sen suhteen, mitä julkistetaan ja mitä salataan. Minä itse tulen sellaisesta kotimaasta, jossa on pitkä perinne avoimuudesta ja asiakirjojen julkisuudesta. Joissain muissa jäsenvaltioissa perinne on toisenlainen vain erikseen julkisiksi määriteltävät asiakirjat annetaan suurelle yleisölle, muut ovat salaisia. Mietintö on osoittanut myös erilaiset yhteydet näiden kysymysten välillä. Meidän on katsottava näitä myös poliittisesta näkökulmasta. Lissabonin sopimus laajentaisi asiakirjojen julkisuutta ja saantia ja toivottavasti päättäisi tämän syyttelyn niin, että todellakin ihmisillä olisi mahdollisuus saada tietoa siitä, mitä neuvostossa tapahtuu. Herra Cashman ja monet muut tämän nostivat esille. Se on äärimmäisen tärkeä tekijä meille kaikille. Toivon, että tiedätte sen, että voitte luottaa minuun niin, että jatkuvasti päivä päivältä komissio voi parantaa julkisuutta, asiakirjojen saantia, voimme parantaa rekistereitämme. Ja eräs seikka, jonka herra Kapato nosti esille, on nimenomaan tämä rekisterikysymys, joka auttaa meitä. Meidän on myös pidettävä painetta yllä komission suuntaan. Te olette osoittaneet, että tämä pätee myös parlamenttiin. Tekin voitte parantaa omaa tilannettanne ja lisätä avoimuutta ja seurattavuutta. Aivan varmasti kyseessä on eurooppalaisen demokratian vahvistaminen aivan erityisesti nyt kun valmistaudumme Euroopan parlamentin vaaleihin, niin tämä on meille suuri haaste. Kiitoksia tästä keskustelusta. Palaamme aiheeseen hyvin pian. Kiitos. Grazie. Kiitoksia. Sitten puheenvuoro esittelijälle. Kiitoksia puhemies. Haluaisin lämpimästi kiittää komission jäsentä. En puhunut tästä aikaisemmin, mutta mietinnössä kyllä tunnustetaan, että tilanne on parantunut, kun ajatellaan vastauksia, joita on annettu asiakirjapyyntöihin. Olisi muutettava jotenkin lähestymistapaa niin, että tiedot olisivat julkisia jo niiden tuottamishetkellä. Rava Sedersöld, en minä pyydä lisää byrokratiaa tässä julkistamisessa, vaan pyydän järjestelmän, joka on alun perin sellainen, että se ei ainoastaan mahdollista asiakirjeen julkistamista pyydettäessä, vaan ne olisivat jo tuottamishetkelle julkisia. Tietenkin niin, että mm, kunnioitetaan poliittisten ryhmien yksityisyyttä, sanon tämän Doilelle ja Reerolle. Minä puhun tässä siitä, että tiedot olisivat helpommin saatavilla. Tietenkin ryhmillä voi olla mahdollisuus järjestää kokouksia suljetuin oviin. En tarvi, tarkoita, että kokouksien olisi aina ehdottomasti oltava avoimia, mutta että olisi mahdollisuus toimia myös avoimesti. En usko, että se mitä Rero sanoi olisi totta, nimittäin että nämä läsnäolo- ja äänestystiedot olisivat jo saatavilla. Ei se pidä paikkaansa. Kyllä, jostakin valiokunnista on tietoja. Se on aika hankala prosessi. Eräs italialainen toimittaja julkaisi artiklan, jossa minä olin henkilö, joka on eniten läsnä, koska tulin vasta vaalikauden puolessa välissä mukaan ja laskelmaan otettiin mukaan myös aikaisemmat kolme vuotta. Tämä on vain esimerkki siitä, että meidän pitäisi antaa käyttöön tiedot niin, että tietoja käytettäisiin, niitä pystyttäisiin tulkitsemaan mahdollisimman oikein ja vältettäisiin tietojen väärinkäyttö. Tiedän hyvin, että pelkkä läsnäolo ei heijasta parlamentaarisen työn laatua, mutta ei meidän myöskään pidä piilottaa tällaisia tietoja Muuten voimme joutua alttiiksi demagogialle ja manipuloinnille. Vammaisi, vammaisista puhuen, en tiedä miksi EPP on pyytänyt kohta kohdalta äänestystä tähän asiaan. Toivon, että mitään viime hetken yllätyksiä ei tule. Minusta tämä on äärimmäisen tärkeä asia. Kiitoksia puhemiehelle äh, suvaitsuvaisuudesta puheajan käytössä. Kiitoksia. Toivon, että teidät kuitenkin valitaan uudelleen. Keskustelu on päättänyt. Äänestämme huomenna. L'ordine del giorno reca la relazione di Alexander Graf Lambsdorff. Seuraavaksi Alexander Graf Lambsdorffin mietintö puolustuksen ja turvallisuuden alan julkiset hankinnat. Esittelijä neljä minuuttia. Olkaa hyvä edustaja Lambsdorff. Kiitoksia puhemies, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Tällä hetkellä on olemassa maailmanlaajuisesti 13 EU